sille ratkaisua. Ne, jotka kritisoivat säästötoimia, ovat varmasti väärällä tiellä. Nyt olisi oikein, että kaikki veronmaksajat. Oh, Mr. Petru Luhan. Edustaja Petru Luhan, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez că raportul referitor la guvern...